Dear colleagues. Hyvät kollegat. Pian täytyy äänestää. Koska kymmeneltä tulee komission jäsen. Sitten täytyy saada äänestys päätökseen lyhyessä ajassa. Rova McGinnis. Um... Kiitos puheenjohtaja. Pyytäisin nyt kärsivällisyyttä, sillä äänestyskorttini ja minä olemme menneet eri teitä, joten haluaisin tässä äänestää kättä Kiitos. Okei, okay. can you ask to... Ok. Married. Voitko pyytää henkilökuntaasi tuomaan kortin koska myöhemmin on yksi hyvin pitkä äänestys. Voimme aloittaa kohdasta 18. Valtiosta toiseen tapahtuva ilman koko kulkeutumista koskeva vuoden 79 yleissopimuksen liittyvän pysyvän organisaation yhteydessä koskevaan pöytäkirjan tehtyjen muutosten hyväksyminen. Äänestys alkaa. Everybody have voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava kohta. Muutos vuoden 79 yleissopimukseen, joka koskee valtaista tapahtuvaa ilman epäpuhtauksen kaukokultukeutumista ja raskasmetalleja Äänestys alkaa. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Joko äänestitte, äänestys päättyi, Hyväksytty. kohta 23. Tämä koskee koskee Euroopan tila, tilahallinnointia ja innovoinnin ja talouden kehityksen tehostamista. Zoff oli ensin tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 kohta 4 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy, hylätty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. 48 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55 seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 53 toinen osa, uusi teksti puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 65 puolesta vastaan hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Joko kaikki äänestivät? että vielä ole äänestänyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 69 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Seuraavaksi 70. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Se, toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tarkistetaan. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Äänestys päättyy, hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 74 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 82 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy. Hylätty. 78 toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 84 puolesta. Kukaan ei ollut puolesta vastaan. No, tämä tuli selväksi. Hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 96 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Joko äänestit, äänestys päättyy hylätty. 98 nimenhuuto äänestys, jota EFDD pyytää. Tukeeko ainakin 19 jäsentä tätä pyyntöä? Nimenhuutoäänestyksestä kuka tukee tätä pyyntöä? Ei teitä ollut 19, pyydän anteeksi. Eli kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Joko äänestit, äänestys päättyy. Hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 99 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 104. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 104, toinen osa puolesta vastaan, hylätty. Sitten koneäänestyksellä päätöslauselma muutetussa muodossa. Äänestys päättyy hyväksytty. Onnittelut esittelijät Zoffelille. Sitten Demesmakerin mietintö, joka koskee EUn biodiversiteettistrategian väliarviointia. 37 ensin puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Joko äänestit, äänestys päättyy. Hylätty. 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Joko äänestytte, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Joko äänestit, äänestys päättyy, hylätty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta. Vastaan, tyhjää, tarkistus. joko äänestitte. Äänestys päättyy. Hylätty. Kuusikymmentäkuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 93 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjä tarkistus Joko äänestitte, äänestys päättyy, hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi. Haluatteko tarkistaa? Kyllä se sopii. 96 tarkistetaan. Joko äänestytte, äänestys päättyy, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Joko äänestitte, äänestys päättyy. Hylätty. McGinnis käytti korttia äänestyksessä, joten hylätty. 135 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Joko äänestit, äänestys päättyy. Hylätty. 144 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 145 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 109 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 303 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 309 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 332 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 12. Haluatte tarkistaa 161. Tarkistamme. Hylätty. Kompromissi 12. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Joko äänestitte, hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 171 puolesta vastaan, tyhjä tarkistetaan. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hylätty. 173 puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päästiin hyvin eteenpäin. 211 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Joko äänestitte, äänestys päättyy, hylätty. 175 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Yhdellä äänellä hylätty, sanoi puheenjohtaja. No joko äänestitte. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 175 Pyydän anteeksi, sehän meni jo. 176 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 182 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Sata seitsemänkymmentä seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sata yhdeksän yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sata yhdeksän viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta 200 puheenjohtaja korjaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 puolesta vastaan. tyhjä tarkistetaan. Joko äänestitte? Hylätty. 229 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 226 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Joko äänestitte? Hylätty. Kompromissi 15. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksy. 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250 toinen osa. Tässä onkin seuraavaksi kyseessä 259 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 265 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi kuusikymmentä puolesta vastaan tyhjää hylätty. kahdeksan puolesta vastaan, Tyhjä, hylätty. 261 puolesta vastaan, Tyhjä, hylätty. 262 puolesta vastaan, Tyhjä, hyväksytty. 270, 269 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 270 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 278 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 279 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 276 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Joko äänestit, äänestys päättyy, hylätty. Sitten 277 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Joka äänestitte, äänestys päättyy, hylätty. 281 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 282 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 283 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 286 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 285 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy, hylätty. 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 289 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 306 puolesta vastaan tarkistus. Äänestys päättyy hyväksytty. 308 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 305 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 307 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 310 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 322 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 316 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 320 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Joko äänestitte, äänestys päättyy. Hylätty. 323 puolesta vastaan. Tyhjä Onko se vedetty pois? Kolme kaksi kolme on nyt kyseessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 324 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 327 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 325 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 329 puolesta vastaan tarkistetaan. Joko äänestitte, äänestys päättyy hylätty. 330. Siitä ei äänestetä. 328 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 331 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 326 puolesta. Vastaan tyhjää, tarkistetaan. Joko äänestitte? Äänestys päättyy, hylätty. Kompromissi 19. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 336 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 338 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 340 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 341 puolesta vastaan, tarkistus. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hylätty. 110 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 345 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 346 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 353 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 350 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 352 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 354 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 362 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. No tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 364 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 363 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Joko äänestitte, äänestys päättyy, hylätty. 366 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa tarkistuksesta 366 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty, sanoisin. Mutta tarkistin. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 365 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 367 puolesta. Vastaan. Tyhjää hy- hylätty. 312 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 368 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 369 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 371 tarkistetaan 370. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pyydän anteeksi. Kolme seitsemänkymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme seitsemän yksi puolesta 371 ei äänestetäkään. Se tulee jo katetuksi. 372 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 373 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten johdantosan kappaleet. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan, tyhjää. Sanoisin, että tämä on hylätty, mutta tarkistetaan. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 ensimmäinen osa puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa tarkistuksesta 19 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan sekin. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 Haluatteko tarkistaa edellisen? Hyvä. 20. Siitä pyydettiin tarkistusta. Hyväksytty. Selvä. Äänestys päättyy. Näen täällä vihreää valoa. Selvästi oli hyväksytty, mutta ette aina nosta kättä selkeästi ylös. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy, hylätty. 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. tarkistetaan. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy, hylätty. 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että se on hylätty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 3. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta. Ei sittenkään. Tarkistuksesta neljä pitää äänestää, koska kompromissi 16 hyväksyttiin. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Viisi. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Joko äänestitte, äänestys päättyy, hylätty. 32-32 äänin. 6 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Seitsemästä on äänestettävä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. DV-valiokunnan lausunto. DV2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. TV3 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. TV5 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. tv 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. DV7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV8 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Joko äänestitte, äänestys päättyy, hylätty. DV9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Leve 11 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Leve 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Leve 14 puolesta vastaan, tyhjään hylätty. DV16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneäänestyksenä Joko kaikki äänestivät? Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijä DMS Makerille. Peterle. Eh, signor Presidente, vorrei ringraziarti per il nuovo sistema. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin kiittää sinua tästä uudesta äänestysluettelutyypistä. Tämä on paljon selkeämpi ja äänestys sujuu nopeammin. Ja toivotan vielä hyvää jouluakin. Man, the meeting is not finished because now... No ei, tämä kokous vielä tähän päätyy. Nyt pidämme pienen tauon ja yhdeltä toista tänne tulee sitten komission jäsen Miguel Arias Cañete. not Jewish. Dear colleagues, we have here... Hyvät kollegat, täällä on komission jäsen Miguel Arias Cañete. Kiitämme häntä siitä, että hän on vielä tässä joulun allakin tullut tänne paikan päälle. Hetki on tärkeä on tärkeää käydä keskustelua komission jäsenen kanssa, joka vastaa vastasi Pariisin ilmastotoimista, energia keskusteluista. Ja on hienoa, että meillä on mahdollisuus nyt keskustella COP21 kokouksen tuloksista Pariisissa. Kokous oli suuri menestys EUlle. Ja olen tyytyväinen Pariisin päätelmiin, mutta myös siihen, että Euroopan parlamentin valtuuskunta todella pääsi mukaan keskusteluihin neuvoston ja komission ohella. Tämä oli hieno kokemus ja kiitän komission jäsentä kaikista hänen, hänen meille antamistaan tiedoista neuvotteluiden aikana. Annan hänelle nyt mahdollisuuden pitää alustuspuheenvuoroja. Varmasti sitten kuulemme monia kollegoita heidän kysymykseenne. Jatkamme keskustelua. Olkaa hyvä komission Kiitos puheenjohtaja arvon edustajat. On suuri ilo saada olla täällä puhumassa COP21 tuloksista, mutta ensimmäiseksi minun pitää kiittää teitä ja Euroopan parlamentin COP21 valtuuskuntaa jota johti Giovanni Levia ja raportoija Matias Grote. Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja arvokkaasta tuestanne Pariisin ilmastokokouksessa. Kuten sanoin, viime viikon täysistuntokeskustelussa Euroopan parlamentin rooli on äärimmäisen tärkeä ilmastopolitiikassa. Olette tärkeä tekijä ohjaamassa keskustelua Euroopasta tästä aiheesta, mutta vieläkin tärkeämpää on, että työn on ollut olennaisen tärkeä siinä, että Euroopasta lainsäädäntöä on muutettu ja eurooppalainen lainsäädäntö on juuri se, joka saa aikaan todellisen eron, kun siirrytään hiilesteutuneeseen talouteen ja vahvistetaan globaalia johtajuuttamme ilmastopolitiikassa. Tässä hengessä haluaisin kiittää kaikkia Euroopan unionissa, jotka ovat tehneet töitä mahdollistaakseen tämän sopimuksen. Viime viikolla minulta kysyttiin, että olinko tyytyväinen parisin tuloksiin, vastasin, että ennen kaikkea olin iloinen ja helpottunut ensinnäkin siksi, että nyt meillä on oikeasti sitova kansainvälinen sopimus, joka antaa meille välineet, joita tarvitsemme, jotta rajoitetaan ilmastonmuutos alle kahteen asteeseen. Tämä on selvä viesti sijoittajille, yrityksille ja politikoille, että globaali siirtymä kohti puhdasta energiaa on täällä jäädäkseen ja tämä suuntaus on nyt peruuttamaton. Toiseksi, no tässä on käyty monia vuosia kansainvälisessä yhteisössä neuvotteluja ja on epäröity monissa tärkeissä geopoliittisissa aiheissa, mutta nyt Pariisissa saimme yhdennettyä maailman maat yhteisen tavoitteen taakse saavutettu sopimus on valtava voitto koko val- y- kansainvälisen yhteisöllisyydestä, että monen välisyys voi edelleen toimia, kun se kohtaa globaaleja haasteita. Ja tämä on tärkeä opetus tulevien vuosien kannalta. Olemme puhaltaneet uutta henkiä yhdistyneisiin kansakuntiin. Kolmanneksi, no meillä oli myrskyisen vuosi me Euroopassa, mutta me EU ja sen jäsenvaltiot pystyimme ottamaan johtavan roolin ja tuottamaan tavoitteet. EU puhui yhdellä yhtenäisellä äänellä ja näin ollen EUsta tuli tärkeä tekijä rakentamassa tällaista laajaa koalitiota kehittyneen kehittyvien maiden välillä. Täällä niin sanottu korkean kunnanhimon koalitio siis, joka oli äärimmäisen tärkeä, kun tämä sopimus saatiin aikaiseksi. Arvosan edustajat Pariisi on monien vuosien ponnistelun työtä, kun on saatu aikaan tämä monivälinen ilmastopimus. Tulin parlamenttiin ja valiokunnan eteen ennen konferenssia. Silloin puhuin kolmesta tärkeästä osatekijästä tämän sopimuksen osalta. Ensinnäkin pitkän aikavälin tavoite, toiseksi vakaa uudelleentarkastelussyksi, joka tarjoaa joustoa, ja kolmanneksi voimakasta avoimuutta ja vastuullisuussääntöjä tarvittaisiin myös Pariisin sopimus. Täytti nämä kaikki kolme tavoitetta ja haluaisinkin puhua niistä tänään lisää. Ensinnäkin puhuisin pitkän aikavälin tavoitteista. Arvon edustajan ensimmäistä kertaa ikinä oikeudellisessa sopimuksessa olemme vahvistaneet pitkän aikavälin tavoitteet, että pidetään maailmanlaajuinen ilmastonlämpeneminen reilusti alle kahden celsiusasteen, jos verrataan esiteollisiin aikoihin. Komissio suhtautuu myönteisesti myös siihen, että tunnustetaan se tavoite, että pitää pyrkiä siihen, että lämpötilan nousu rajoittuisi puolentoista celsiusasteeseen. Tämä oli tärkeä asia monille kumppaneillemme tässä edistyksellisessä allianssissa menosta 27 INDC-kansallisen panoksen tavoitteita, jotka eivät riitä siihen, että lämpötilaan nousu rajoittuisi 12 Tästä syystä Pariisissa sovimme, että viiden vuoden välein palataan asiaa, tehdään tilannekatsaus ja katsotaan, mitä tiedemaailmassa on tehty löytöksiä. Ensimmäinen tilannekatsaus pidetään vuonna 2018. Tämän myötä voimme valvoa tätä prosessia ja varmistaa, että täytämme tämän kahden asteen tavoitteen. Tästä syystä EU vaati, että uuden tarkastelusykli olisi viisi vuotta. Lopuksi taistelimme myös kovasti avoimuuden ja vastuullisuuden sääntöjen puolesta. Tiedämme, että nämä ovat perustana uskottavalle kansainväliselle järjestelmälle. Ilman monenvälisiä yhteisiä sopimuksia ei ole luottamusta, että tässä noudatetaan näitä sitoumuksia. Nyt mailla on Pariisin sopimuksen mukaisesti sitovat oikeudelliset velvoitteet jatkaa tuota toimenpideitä jotta nämä saavuttavat sitomuksensa. Tämä, tarkoit, tämä vastaa täysin näitä EUn prioriteetteja ja tämä tuo lisää läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta päästövähennyssitoumuksiin. Hyvät jäsenet, tässä on erittäin tärkeitä elementtejä saatu sovittua, mutta tässä sopimuksessa on myös erittäin tärkeä tekijä, solidarisuuspaketti, joka pitää sisällään ilmastorahoitus, toimenpiteitä. Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta on toistuvasti tunnistanut ilmastorahoituksen tärkeäksi asiaksi näissä neuvotteluissa. Kehittyvät valtiot jatkavat omaa tavoitettaan, että saataisiin 100 miljardia dollaria per vuosi vuoteen 2025, ja silloin voidaan asettaa uusi tavoite. Maita kuitenkin pyydetään antamaan lisää taloudellista tukea. Eli sen lisäksi, että sitoudutaan vähentämään päästöjä, niin lisäksi ei ole niin selkeää tehdä eroa kehittyneiden ja kehittyvien maiden välillä, mitä tulee äh, ilmastonmuutoksen rahoittamiseen. Tämä on myös tärkeä osa uutta sopimusta. Hyvät naiset ja herrat, meidän on nautittava tästä hetkestä, mutta meillä on kovin paljon töitä vielä edessämme. Aikaisessa vaiheessa ensi vuonna komissio tulee työstämään parlamentin äh, kanssa Pariisin sopimuksen täytäntöpano EU-ssa. Komissio tulee ehdottamaan komission neuvoston päätöstä ja parlamentti tulee pysymään asiasta ajan tasolla. Lisäksi neuvosto pyysi komissiota arvioimaan maaliskuun 2016 mennessä COP21 sopimusta 2030 ilmasto- ja energiapuitteiden suhteen. Lisäksi tässä arviossa tullaan katsomaan lainsäädäntöohjelmaa ja täytäntöönpanoa liittyen nimenomaan ilmasto- ja energiapuitteisiin. Tässä on tärkeää ottaa myös ne sektorit mukaan, jotka eivät kuulu päästökauppajärjestelmään. Komissio on sitoutunut 40 prosentin vähennystavoitteeseen. Tämä tulee liittymään komission lainsäädäntöehdotukseen siitä, kuinka maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous – eli LULUCF saadaan otettua mukaan. Lisäksi me tulemme antamaan tiedoksi annon liittyen liikennesektorin vähän, hiiliseksi saattamiseksi. Me tulemme tekemään myös ehdotuksen liittyen uusiutuviin energialähteisiin, ja tämä tulee kantavan kortensa kekoon energiasektorin puhdistamisessa – Tutkimus ja innovaatio on myös ilmastotoimien sydämessä. Horisontti 2020 on erittäin tärkeä tekijä. Ilmastonmuutos ja COP21 täytäntöönpano sitoumukset ovat tärkeästi, tärkeästi esillä mukaan lukien kansainvälisessä foorumilla mukaan lukien G20 ja G7. Lisäksi me tulemme jatkoon keskusteluja kansainvälisten kumppanien kanssa liittyen Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon. Meillä on kuitenkin vielä erittäin paljon töitä edessämme. Esimerkiksi avoimuus, vastuullisuus, vähäiset strategiat, limaparisi, toimintaan seuranta ja teknologiamekanismit. On tärkeää, että nyt rakennetaan tämän momentumin päälle, että me voimme panna täytäntöön ja keskitymme panemaan täytäntöön kansallisia panoksia, mukaan lukien valmiuksien rakentaminen, seuranta ja raportointi. Kiitos jälleen kerran ponnisteluistanne ja hyvästä yhteistyöstä. Me saavutimme Pariisissa merkittävän hetken ja olemme viemässä Eurooppa eteenpäin vähän hiilistä taloutta kohti. Kiitoksia komission jäsen. Nyt voimme aloittaa välittömästi ensimmäisen puhekierroksen. Ensin EPPstä herra Liis. Vorsitzender, vielen Dank Herr Kommissar für Kiitos puheenjohtaja kaikista ponnistuksistanne. Myös komission jäsen. Voin yhtyä Kanietin kehuihin, kuten Pais Aikhaut sekin se viime viikolla täysistunnossa. Se oli hyvä yhteenveto. Nyt kannattaa kehuakin sitä, mitä komissio valtuuskunta teki Pariisissa. Se on kaikki kunnioitettavaa. on kultaa mikä kiltää, mutta oli tämä menestys erityisesti EUlle ja olen samaa mieltä sitä poliittisesta arviosta, että sen jälkeen kun EUssa meillä on ollut paljon vaikeuksia, niin tässä nyt kyllä on menestys kirjattavana tilille ja tästä voidaan olla ylpeitäkin. Konkreettinen kysymys liittyy parlamenttiin ja parlamenttiin valtuuskuntaan Pariisissa. Se oli meille koko ajan tärkeä. Oli meri- ja ilmaliikenteen mukaanottaminen. Siihen oli suora viittaus tässä sopimuksessa. Minulla on sanottu, että artiklassa neljä on epäsuora vaatimus IMOlle ja AKIOlle. Mutta en ymmärtänyt ihan vieläkään ihan täysin sitä, vaikka nyt viisi kertaa olen sen lukenut. Ehkäpä komissio se voi tässä auttaa joka tapauksessa. Sen jälkeen kun Pariisissa oli menestys, nyt täytyy painostaa vieläkin enemmän siitä, että kansainvälisen siviiliilmailujärjestö ja myöskin meriliikenteen järjestö, järjestää kohtaan nostetaan. Ei voi olla niin, että valtiot sitoutuvat tavoitteisiin, haluaisimme ehkä sinne vieläkin enemmän kuin enemmän tasoa, mutta nyt ne ovat kuitenkin sopimuksessa ja ilmaliikenne ja meriliikenne käytännössä eivät ole vielä antaneet panosta. Thank you very much, Matthias Grote. Kiitoksia sitten Matthias Grote. Pariisi oli menestys minultakin. Kiitokset komission jäsenelle EU oli hyvin edustettuna siellä. Meillä on ollut muutenkin kokouksia, joissa kaikki jäsenvaltiot ovat menneet yksin kameroiden eteen. Ja siellä neuvosto on näyttänyt milloinkin kanalaumalta. No, hattu ylös, kehut. Tämä oli todellakin hyvä esiintyminen siellä tällä kertaa opit, mitä Pariisista täytyy oppia, on se, että diplomatian kautta voidaan aika paljon saavuttaa. 195 maata. Ja juuri se, että missä määrin se, mitä Laurent Fabius, kun hän laittoi liikkeelle ilmastodiplomatiassa, miten paljon sitä voidaan laajentaa, mitkä opit komissio tästä ottaa ja missä määrin ulkosuhdehallinto tulevaisuudessa. Voi olla tässä avuksi, voi olla aktiivinen tässä tiedän, että ulkosuudenhallinnossa on myös yksikkö ilmastonmuutokselle ja miten tulevaisuudessa yhteistyö sujuu. Mitä tulee ilmaliikenteeseen ja laivaliikenteeseen, niin Ikeon kanssa, Ikeon kanssa meillä on ollut koko, kokous, en tiedä saako sen sanoakaan. Sehän oli salaista Kiinan valtuuskunnan kanssa – on voitu puhua myöskin YK-järjestön kanssa. Se ei ollut sallittua siinä mielessä, minulla oli se tunne, että oltiin kahdella eri planeetalla, kun keskusteltiin. Mitä komissio nyt aikoo tehdä? Petri Liese tästä juuri puhui, jotta painetta voidaan lisätä. Niin, mitä tulee nyt sitten päästöihin laivaliikenteestä, niin mehän yritämme lähettää delegaation jämmoohon, koska täytyy estää se, että ei voitaisi lähettää valtuuskuntaa. Siitä on jo vastakkainasettelua, mikä on outoa, eikä, eikä tätä pitäisi enää sallia IMOssa, eikä Ikeossakaan vähän saataisiin julkisuuteen, että mistä valtiosta on kyse. Tämä oli kuitenkin Pariisista se läksy, että näissä organisaatioissa täytyy saada paljon enemmän avoimuutta aikaan, niin että valvallisesti nähdään, mitä nämä organisaatiot ajattelevat. Juuri IMO toisessa pilarissaan on se ydinviesti, että halutaan meriympäristöjen suojelua, ja siihen kuuluu myös ilmallista minun mielestäni. Ja tässä mielessä Toivoisin komission puolelta enemmän painetta tulevaisuudessa, mutta kaiken kaikkiaan haluaisin kiittää komissiota tästä erinomaisesta yhteistyöstä myöskin valtuuskunnan kanssa. Se oli kivaa. Ja sitten se runnattiin menestykselle ja 2007 tai 2016 jälkeen vielä, tai vuodelle 2016 kaikkea hyvää hyvää joulua. Thank you very much. And now Miss Vis- Kiitos sitten Wisniewska. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Pariisissa aikaan saatu ilmastosopimus on ambivalentti. Toisaalta siellä julistetaan hyvin kunnianhimoiset tavoitteet. Sitten on kovin tiukat menetelmät tavoitteen saavuttamiseen. ei ole loppuun asti selvää, että miten voidaan painostaa osapuolia siinä mielessä, että otettaisiin vahvemmat sitoumukset. Mutta enemmänkin hämmästyttää alhainen kynnys sopimuksen voimaantulolle. Näyttää siltä, että 55 jäsenvaltiota ratifioisi sen, jotka vastaavat hyvin pienestä osasta maailmanlaajuisia päästöjä. Eli teoriassa voi osoittautua niin, että se toimii ilman Yhdysvaltoja ja Kiinaa. Mikä tekisi kaikesta pyrkimyksestä fiktiivisia, Ettekö ole sen vuoksi sitä mieltä, että EU pitäisi odottaa ratifioinnin kanssa ennen kuin ainakin yksi näistä kahdesta valtiosta ratifioi sopimuksen Pariisista? Toinen kysymykseni. koskee päästöjä ja metsiä. Pariisin sopimus antaa niille suuren roolin ilmastopolitiikassa. Ettekö ole sitä mieltä, että nyt on korkea aika, että ilmastopolitiikassa unionissa arvioistaisiin paremmin metsien rooli? Niin, että valtiot, joilla on olennainen potentiaali ottaa huomioon nämä päästökset metsissä, niin voisivat sen ottaa laskelmiin ja päästösitoumuksiin mukaan. Se nimittäin olisi selkeä metsänsuojelu kannuste. Thank you very much, Mr. Kiitos. Seuraavaksi Gerbrandi. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin toistaa, mitä Peter Lise ja Matias Grote sanoivat siltä osin, että he onnittelivat teitä komission jäseniä sitä roolin, sitten Pariisissa erityisesti tämä sillanrakentaja rooli, jota esititte maailman rikkaamman ja vähemmän rikkaan osan välillä. EUlla oli mielestäni erittäin tärkeä tehtävä tuossa ja oli osa tuota menestystarinaa Pariisissa. Nyt kun meillä on sopimus, seuraava vaihe alkaa totta kai. Ja se on ehkä vieläkin tärkeämpi, mitä täytäntöönpano. Ja siinä minä uskon vahvasti, että EU pitäisi arvioida, mitä parisopimus tarkoittaa meidän omille EU-politiikoille ilmasto- ja energia-asioissa – Esimerkiksi jos minä olen saanut oikea tietoa 2015 vähän hiilinen etenemissuunta ja 2030 ilmasto- ja energiatavoitteet, mitä niihin tulee, ne perustuvat siitä, että tavoitetaan 80 prosenttia 2050 mennessä ja 80 prosenttia ei riitä, siltä saavutetaan tämä reilusti alle kaksi astetta, puhumattakaan puolestatoista asteesta. Joten komissiossa uskotteko, että on järkevää arvioida, mitä se tarkoittaa EU-politiikalle, jos yritämme saavuttaa puolentoista asteen tavoitteen vuonna 2050 mennessä. Ensimmäinen kysymys oli siinä toiseksi, ja se on mainittu aikaisemminkin. Viiden vuoden uudelleentarkastelumekanismin vaikutukset, totta kai hyvin tärkeä, on tämä ensimmäinen tarkastelu 2018 miten komission jäsen aikoo mennä eteenpäin, jotta EU voi sitten 2012 tehokkaasti tarkastella näitä tavoitteita suhteessa tuleviin tavoitteisiin. Sama pätee totta kai hiilivuotoon, hiilivuoto perustulottamukselle, että muu maailma ei tee paljon ilmaston eteen. No, se pitäisi nyt muuttua parisopimuksen myötä, joten mitä hiilivuotopolitiikkaamme, mitä sille tulee tapahtumaan Pariisin jälkeen. Ja sitten lopuksi puheenjohtaja, sovimme Pariisissa sadan miljardin dollarin vuosittaisesta ilmastorahoituksesta, mutta edelleenkin meiltä puuttuu oikea rahoitusmekanismi EU:ssa, jolla voimme täyttää oman tehtävämme. Siinä, että saavutetaan tämä 100 miljardia dollaria Joten onko suunnitelmissa ehdottaa ideoita tai sille rahoitusmekanismille, joka automaattisesti sitten ö, toimittaa nuo EUn varat ainakin. Kiitos. Mr. Eck. Kiitos seuraavaksi Eck. Danke, Herr Vorsitzender. Danke, Herr Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenen siitä, että olette täällä. Aluksi haluaisin toivottaa teille hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta, menestyksekästä uutta vuotta työssänne. Nyt itse aiheeseen. COP21 sovusta olen hieman skeptinen. Onko tämä sopimus todella sellainen kuin millaisena se meille kaupataan? Onko se historiallinen sopimus vai jääkö tämäkin jälleen sana helinäksi? media ja poliitikot pitivät tätä sopimusta suurena askelena ihmiskunnalle. Mutta kestäisikö tämä todella sitten lähemmän tarkastelun? Tätä epäilen, koska suurin osa kasvihuonekaasupäästöistä ja niiden syistä jäivät jälleen huomiotta. Maatalous, laajamittainen karjan kasvatus. Tässä suljettiin silmät näiltä asioita, näitä asioita eikä näille mainittu loppuasiakirjassa mitään merkittäviä toimenpiteitä. Tässä puhutaan siitä, että lämpötilan nousu halutaan rajoittaa selkeästi alle kahden asteen, mutta tässä kuitenkin toimitaan vapaaehtoisesti hyvin monessa asiassa. Ja se, mitä mieltä olemme. Vapaaehtoisuudesta on tiedossa. Ja jo alkuvaiheen neuvotteluissa sanktiot suljettiin tämän kaiken ulkopuolelle. Hyvä komission jäsen, mitä Euroopan unioni tekee, jos seuraavan viiden vuoden aikana havaitsemme, että vuodesta toiseen hiilidioksidipäästöt kasvavat, jos tämä pystytään osoittamaan, ja jos ilmasto kehittyy edelleen huonon suuntaan, eli miltä silloin toimintasuunnitelma näyttää? Now, Mr. Eichhout. Kiitos. Seuraavaksi Eichhout. Mr. Chairman and... Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen siitä, että olette jälleen täällä. Tein tämän jo täysistunnossa ja Peter Liisa jo nosti tämän asian esille, niin nyt uh, kehuja on jaettu, joten nyt meidän on aika toimia vihreänä, muutenhan teillä saattaa mennä pupupöksyyn. Enkä haluaisi, että näin tapahtuu ennen joulua. No, mitä seuraavaksi? Kriittisintä tässä on mielestäni se, että jos katsoo nykyisiä EU-politiikkoja ja se tämä teidän väite, että EU on johtoasemassa, niin selväksi tulee käymään vuonna 2016, että te ette voi väittää, että EU on enää johtoroolissa – sillä tämä meidän johtajan rooli on yhä hatarammalla pohjalla, varsinkin parisen sopimuksen jälkeen. Mikäli haluatte, että me olemme johtoroolissa, niin meidän on ryhdyttävä toimiin. Ja jos katsotaan näitä suunnitelmia, niin me emme tule pääsemään varmaankaan alle kahden asteen, emme ainakaan tähän puolentoista asteen, tavoit- puolentoista asteen tavoitteeseen. Öö, Odotammeko me IPCC vai mitä me teemme? Siitä mitä IPCC teki analyysin Euroopan puolesta. Mielestäni Euroopan on nyt aika ryhtyä toimiin. Sitten jos katsoo neuvoston päätelmiä, niin haluaa tietää, mitä tarkoittaa reilusti alle kaksi astetta ja jopa puolitoista astetta. Mielestäni tämä vähähiilinen etenemissuunnitelma mainittu hiilipäästövähennyksen 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. 2020 tämä on miinus 25 prosenttia, eli meidän pitäisi tehdä jo enemmän vuoteen 2020 mennessä, ja tämä miinus 40 prosenttia on ainoastaan matkalla miinus 80 prosenttiin, ja tämä on tässä hieman yläkanttiin tässä 50 prosentin mahdollisuudessa. Mikäli me tälläkin haluamme saada jotain aikaiseksi, meidän on tehtävä uusi vähähiilen etenemissuunnitelma – joka on kunnianhimoisempi vuoteen 2020 mennessä ja siitä edelleen. Mitä tämä tarkoittaa vuoteen 2030 mennessä ja 2050 mennessä? Olen sitä mieltä, että tätä tulee analysoida hyvin nopeasti. Lisäksi näitä ehdotuksia tulee muuttaa. Lisäksi nämä siirrot ovat sellaisia, että ne heikentävät 2030 tavoitteita. Todellakin odotan, että komissio tekee tämän asian suhteen jotain. Ja sitten tämä modernisoimisrahasto. Nämä ovat tukia fossiiliselle polttoöljylle 2030 vuoteen mennessä. Enpä usko, että tämän kovinkaan paljon linjassa Pariisin sopimuksen kanssa. Odotan, että modernisoimisrintamalla me olemme kunnianhimoisempia kuin tähän mennessä. Hiilivuotoon liittyen olen sitä mieltä, että nämä kaupan intensi lisäksi säännöt on muutettava. Meidän on todella muutettava meidän politiikkoja ja odotan innolla, että kerrota meille, mitä me teemme ETS-neuvotteluissa tämä yhteislainsäädäntötyö olisi oltava sellaista, että me todellakin parannamme näitä nykyisiä ehdotuksia. On aina mukavaa seurata teidän Twitter-tiliä, mutta toisinaan nämä viittaukset tuovat enemmän kysymyksiä kuin ne tuovat vastauksia. Energiatehokkuuden suhteen twiittasitte viime vuonna, että te tulette ehdottamaan sitovampia ja kunnianhimoisempia tavoitteita ensi vuonna. Olisi kiva tietää, mitä tämä tarkoittaa tarkemmin ottaen. Ja toivottavasti ette sano, että nyt pyritään 30 prosentin vähentämiseen eikä 27 prosentin vähennyksiin. Parlamentti halusi pikemminkin 40 prosenttia vähennyksiä. Kertokaa vähän, mitä tarkoitatte näillä twiiteillä. Kiitoksia. Seuraavaksi Pedicini. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenvuorosta. Kiitos siitä, että olette paikalla komission jäsen. Kuuntelin tarkkaan muita poliittisten ryhmien edustajia. Kuuntelin, mitä te sanoitte. Ja te tietysti kerrotte meille kaiken hyvän tästä sopimuksesta. Ja tämän jälkeen havaitsin, että erityisesti suurimmat poliittiset ryhmät – lähtivät onnittelemaan teitä neuvottelukyvykkyydestänne. Eh, Tehkää ole pahoillani siitä, että en liity tähän kuoroon. Kun tulitte tänne, minäkin tulin tänne ja puhuimme paljon eturistiriidastanne, joka oli varsin muodollinen ja siinä todella keskityttiin eturistiriidan muodolliseen puoleen. Ja mielestäni, kun ottaa teidän edelliset kokemuksenne huomioon, teollisuudesta ja öljyalalta, niin uskon, että ei turistiriita on pikemminkin poliittinen. Ja nyt on käynyt ilmi, mikä teidän todellinen asemanne on. Itse ajattelin, että tässä tapauksessa ei ollut syytä niinkään katsoa sitä, että rahoitetaan entistä enemmän ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa Green found Siinä on nimellisesti yksi summa, mutta todellisuudessa luku on kuitenkin eri. Mielestäni tässä piti työstää pikemminkin niitä politiikkoja, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta. Eli olisi pitänyt katsoa fossiilisten polttoaineiden saamia tukia, ja näin ei tehty. Täällä puhutaan 330 miljardista fossiiliselle polttoaineelle vuosittain EU:ssa, eli tämä on paljon enemmän kuin Green Foundin parhaassa mahdollisessa tapauksessa ajateltiin. Ja kaiken tämän alustuspuheen jälkeen kysyn teiltä, miksi ette tehnyt alalla jotakin toisin? Miten uskotte, että ilmasto muutoskysymyksessä päästään eteenpäin, jos meitä vastustavat ne, jotka ovat esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden öljyn alalla tehneet valtavia investointeja, ei tässä anneta mitään vaihtoehtoja päästä eteenpäin. Eli voisitteko kertoa tästä hieman? Thank you very much. Kiitoksia. Nyt sitten ensimmäiset vastaukset. Annan puheenvuoron välittömästi komission jäsenelle. Muistutan vielä teitä siitä, että meillä on toiselle kierrokselle pitkä puheenvuoro pyyntöluettelo. Eli tämän ensimmäisen kierroksen jälkeen sitten edessämme on pitkä toinen kierros. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille arvojäsenille, jotka osallistuivat tähän ensimmäiseen kierrokseen? No katsotaanpa. Kansainvälisissä neuvotteluissa on selvää. Ja YK on puhuta hyvin monimutkainen. 92 yleissopimus työtä alkoivat ja on näin kauan pit- sitten kestänyt. Täytyy olla yksimielisyys, 196 erilaista maata yhdessä Tuvalu on ihan saman avoimen äänestyksessä kuin Yhdysvallat. Tämä on se vaikeus neuvotteluissa. Ja tällaiset neuvottelut ovat aika mahdottomia siihen, että saadaan 100 prosenttia tavoitteesta. Jos olisitte kysyneet minulta ensimmäisenä päivänä Pariisissa, että saadaanko sellainen tulos kuin se lopulta oli, niin täytyy tunnustaa, että se tuntui mahdottomalta silloin, kun ajattelin niitä vaikeuksia. Varmasti on monia osatekijöitä, mikä oli prioriteetti? Se oli dynaaminen pitkän aikavälin prosessi ja sitten myös rahoituspaketti kehitysmaille. Ne saatiin, mutta on muitakin prioriteetteja paljon. Jos kysytte, Siis merekulun päästä tulisi olla varmasti parempi ottaa mukaan. Ihan loppuasti yritettiin. Voi vakuuttaa, että EUn kanta merenkulussa ja ilmaliikenteessä oli koko ajan esillä keskustelussa muiden kanssa. Siinä ei saatu yleistä tukea. Sama tuli fossiilisten polttoaineiden tuissa. olin täysin niiden eliminaation puolesta. Ei ole logiikkaa. Että hiilestä irtaudutaan toisaalta ja mennään uusiutuviin. Ja toisaalta, että nämä fossiilisten polttoaineiden tuottajat ovat mukana. Ja nyt on hyvä tilaisuus, kun öljyhinta on alhaalla, eli nyt on paras hetki, joka voi olla luopua vähitellen fossiilisten polttoaineiden tuista, mitä nopeammin sen parempi. Mutta jos olisi haluttu saada kohta Pariisissa fossiilista polttoaineessa ja sitä 2020 eliminoidaan, niin 50 olisi ollut vastaan. Ja tarvitaan sopimus. Tämä on aika monimutkaista. Kuitenkin pöydällä keskusteluissa oli se henki. Ei voi alkaa kehittää puhdasta teknologiaa maissa ja samaan aikaan käyttää budjettirahaa, että tuetaan fossiilista polttoaineita. Ei siinä ole logiikkaa. Liikes puhtaan energian suuntaan on pysyvä. Ajan mittaan sinne mennä ja komission kanta hyvin selkeä. Fossiilisten polttoaineet täytyy niistä luopua. Ei tässä ole eturistiriitaa näissä asioissa. Meillä on selkeä kuva tiestä eteenpäin. Olkaa vakuuttuneita. No Pariisin läksy. Opit sieltä ovat kahtalaiset. Ensimmäinen. Täysi yksimielisyys täytyy olla keskenämme EUssa. Se täytyy saavuttaa. Vähän pyrin siinä, pystyyn auttamaan Luxemburgin puheenjohtajamaana – pyrki saamaan 28 yhteen. Me hyväksymme yksimielisyydellä. Parlamentin täysi tuki. Hyväksyimme neuvotteluvaltuutuksen yksimielisesti. Jos täytyy sitten pyytää joustavuutta neuvotteluihin. 1,5 pyysin Luxemburgilta, että puolitoista prosenttia pöydälle, mutta ei ole mandaatti. Sovittiin yksimielisesti. Puhimme yhdellä äänellä. Se on se ensimmäinen läksy. Toinen. Ulkosuhdehallinto. hallinto Niillä ei pidä olla pelkästään yhtä yksikköä ilmastonmuutokselle. Koko ulkosuhdehallinto täytyy tehdä työtä ilmastodiplomatian kanssa koko vuoden ajan. Se koskee sitä, että seuraavaa koppia valmistellaan, mutta myöskin Montrealia. Täytyy ulottautua tässä moniin maihin, erityisesti kehitysmaat. Yhdysvallan kanssa on päivittäin tapaamisia Kiinan kanssa, vaikka se onkin eri maailma. Myönnä sen. Mutta päivittäin on vuorovaikutusta. Tällaista vuoropuhelua on. Venäjän Kongon kanssa, Ganan kanssa, Sudanin, Etiopian kanssa ei puhuta eh, päivittäin. Päätoimijoiden kanssa aina. Mutta nyt tänne tulevat kaikki näihin neuvotteluihin. Pienet ovat kovin tärkeitä. Täytyy puhua niiden kanssa etukäteen. Ei näiden kahden viikon aikana. Se on läksy. Ei saavuteta sopimusta kahden viimeisen viikon aikana. Se rakennetaan koko vuoden aikana. Kaikki kysyitte, että mitäs nyt? Meillä on sopimus, missä ollaan? No ensinnäkin sanoisin, että meillä on tiukin kunnianhimoisitoimus pöydällä mutta ei ole lainsäädäntöä, jotta se sitoumus voidaan täyttää. Se on varma. Ainakin 40 prosenttia on pöydällä. Se on selkeästi kunnianhimoisi kaikista, mutta meillä vielä ei ole lainsäädäntöä siihen. Päästökauppajärjestelmä on. Joku sanoo, että siirrot, joten muutetaan. Parlament, Brexitillä on nyt sana, voi tulla kunnianhimoisempia. Komission täytyy saada aikaan kaikki tarvittava lainsäädäntö, jotta 40 prosenttia voidaan kehittää. Sitä ei vielä ole. Nyt täytyy mennä taakanjakodirektiivi läpi. Ei muuten helppoa ole. LULUCF, maankäyttö ja sen muutos, metsätalous. Joku puhui metsätaloudesta. Ymmärrän, että oli kovin kiinnostusta metsätalouteen. Varmastikin metsätaloutta käsitellään. Herra Regressing ja muut ihmiset ja Visnierska. CFS, maankäyttö, sen muutos ja metsätalous ja sen direktiivin tarkastelu alkaa tammikuussa. Ensimmäinen Puolaan, sitten Suomeen ja Irlantiin, koska nämä ovat ehkä metsävaltaisivat maat. Muut maat, kuten Irlanti, jossa on intensiivisiä päästöjä, siis karjasta, miten tämä nyt sanotaan? Aina unohdan. No niin, siis maakohtaiset keskustelut. Jäsenvaltiota on kovin vaikea vakuuttaa ponnistuksen tasosta, että saavutetaan 40 prosenttia. Älkää uskoko, että 40 prosenttia on helppo saavuttaa. Täytyy olla lainsäädäntöä, täytyy olla vastuuta saada se läpi ja se on kovin vaikea asia. Toisaalta Eurooppa-neuvosto on pyytänyt arvioimaan Pariisin tulosta. He palaavat asiaan maaliskuussa. Varmasti arvioinnin täytyy ottaa huomioon 1,5 prosentin tavoite. Hyvin ollaan palulla 2 prosenttiin, koska 40 prosenttia päästövähennys 2030 menee siihen kahden prosentin, kahden asteen suuntaan, jos kaikki, koko loppumaailma tekisi saman. Meillä on suunnat ja trendi. Myöskin vuoteen 2050 asti 80 prosenttia. Eli selkeä kaksi astetta. Mutta täytyy myös arvioida, miten otetaan huomioon 95 prosentin tavoite sopimuksessa Siinä on ne tarkastelulausekkeet ajan myötä vahventako niiden himotasoa. Eli ensin tehdään arviointi ja myöskin vaikutusten arviointi tehdään niistä välineistä, joita meillä on. Energiatehokkuusdirektiivi ja myöskin uusiutuville direktiiville ottaen huomioon eri kunnianhimon tasot. Herra Eichhout, en voi nyt sitoutua kunnianhimon suurempaan mutta se on ennen kuin näin ar- vaikutusten arviointi. Mitä sanoin ja kuulemistilaisuudessa, kun ensimmäistä kertaa tulin parlamenttiin, sanoin, että henkilökohtainen näkökohtani on, että ainakin 30 prosenttia. Kuulemistilaisuus meillä oli, enkä selkeä muuttanut mieltä. Tiedän, jos ajatellaan 20 tavoitteita, on jo 23, 24 saadaan olla 2020 jo nykyisellä hiilesterveellisyyspolitiikalla. Mutta siis komissiossa on niin hyvin vakavasti. Haluamme, että ne ovat avoimia, objektiivisia arvioinnit ja että niitä käytetään myöhemmin, koska tasapaino täytyy löytää. Arvioimme siis itse Pariisin sopimusta ja myöskin arvioidaan tilannetta Pariisin sopimuksen alla ensimmäistä kertaa 2018 siis. Se on siis päätös eikä sopimus, koska sopimus ei tule voimaan ennen kuin 21. Eli päätös säätää, että ensimmäinen tilanteen arvio tehdään 2018. Silloin 2018 arvioimme, miten työ etenee globaalisti miten kunnianhimon tasoa täytyy nousta. Nyt on monia mahdollisuuksia, parlamentti voi saada enemmän kunnianhimon tasoa kuin neuvostokomissio. Komissio on tässä välittäjänä diileissä. Arvioimme asioita, teemme ehdotuksia, josta olemme mielestämme, jossa on hyvä kunnianhimon taso ja se on tasapainoisempi. Ja sitten parlamentilla on viimeinen sana ja sitten on keskustelu neuvostot kanssa. Mutta näin haluamme toimia. Sitten sitten on tullut joitakin kommentteja voimaantulosta sopimuksessa ja oikeudellisen sitovuuden ongelma. Kun sopimusta muotoiltiin, niin siis lievennyskontribuutiosta niitä kehitetään ja se on erilainen Kioton pöytäkirjan kanssa. Siis että on tämä lievennys tavoite, että tullaan sopimukseen ja ollaan siinä osapuolina, jäädään osapuoliksi. Eli jos ratifioi, niin täytyy olla tämä vaikutusten liennytysohjelma. Ja myöskin sitten näitä mitigation-toimia sisäisesti. Olette siinä mielessä oikeassa, että ei ole velvoite, vaan sitoumus osapuolelta ryhtyä toimiin ottaen huomioon tavoitteet ja yhdistää tämä laajoihin avoimuus- ja tilivelvollisuussääntöihin. Saadaan sitten inklusiivisempi perusta. On selvää, että täytyy löytää tasapaino, että on oikeudellisesti sitovat tavoit- velvoitteet ja myös se, että varmistetaan että Yhdysvallat tulee pikaisesti mukaan. Ei voi olettaa, etteikö senaatissa ja kongressissa pystyttäisi saamaan aikaan lainsäädäntöä läpi. Täytyy saada lainsäädäntö, joka sitouttaa Yhdysvallat pitämään yllä tätä lievennystavoitteita, ja että mahdollistetaan myös, että he menevät prosessiin, jonka, jolla he voivat toimeenpanna. Se oli hyvin vaikea toiminta, voin kertoa. Yhdysvaltojen kanssa puhuttiin koko vuoden ajan ilman, että oli mitään liikettä, ja sitten liikahdus tuli viimeisen viikon, neljän viimeisen päivän aikana. Kovin monimutkaista. Lopulta se oli toteutettavissa. Vielä kysymyksiä voimaantulosta sopimuksessa ja ongelmista paljon keskusteltiin voimaantulosta. Myöskin on sisällä täytyy sanoa teille. Oli joitakin maita nimittäin. Alunperin ehdotukset totesivat, että sopimuksen voimaantulo olisi mahdollista vain tietyn määrä, maamäärän kanssa, ei päästömäärän kanssa. Sitten samaan aikaan, että olisi sekä päästömäärä että maiden määrä. Siis ratifinnasta riippuen tulisi voimaan 55 osapuolta vähintään, jotka edustavat vähintään 55 prosenttia kaikista äh, päästöistä. Nämä luvut ottaa, jotta voidaan varmistaa, että suurimmat päästäjät ovat mukana, koska Kiina, Yhdysvallat ja EU, niiden pitää ratifioida, pitäisi ratifioida, mutta se on myös määrä, joka mahdollistaa voimaantulon. Eikä ole helppoa että olisi, ja sillä mahdollista, että olennainen määrä ei ratifioisi. 187 on kontribuutinsa lähettänyt 150 jo ennen kuin konferenssi alkoi. Siis halutaan varmistaa, että on olennainen osa päästöistä katettuna. Ei ole mikään minimisopimus, kuten Kiotossa. Joten toivotaan, että voidaan ratifioida mitä nopeammin sen parempi ja että se tulee voimaan. Niin, rahoitus. On paljon ollut keskustelua kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden välillä mikä, että saavutetaanko luku vai ei. Yhdessä talousfoorumissa, joka pidettiin Yhdysvalloissa, päätetään käyttöön metodologia ilmastorahoituksesta, koska on riita siitä, onko kehitysapu ilmastorahoitusta vai ei. Mikä on adaptaatiota, mikä mitikaatiota, mikä on yksityistä julkista. OECD sen sitten kertaa. Sä et ainakaan metodologiaa. Ja tällä metodologialla yli 60 miljardia dollaria. Mikä on pääongelma? Se on se, että suurin osa määristä menee tähän mitikaatioon eikä adaptaatioon. Sen vuoksi Pariisissa oli ideoita siitä, että edistettäisiin mitikaatio- ja adaptaatiovälisen parempaa tasapainoa. Tietysti julkisesta rahasta on helppo, se on 50 prosenttia, mitikaatio 50 prosenttia adaptaatio. Se on ilmastorahastossa tehty 50 prosenttia on adaptaatiotoimi. Pääkeskustelu Pariisissa oli hyvin selkeä. kahden jälkeen 100 miljardia saavat kehitty, kehitysmaat. Se mitä sanottiin, että sen lisäksi kaikki maat joilla on rahoitusmahdollisuus tukea kehitysmaita. ei siis liitteistä ei kutsuta kyllä kehitysmaiksi, mutta tulevat myös mukaan. Rohkaistaan tukemaan. Se on Kiinan, Singaporen, Korean tapaus. Kaikki maat, jotka eivät ole yleissopimuksen liitteissä kehittyviksi maiksi kutsuttuja. Niillä on suurempi BKT-kasvu kuin niin kutsutussa kehittyneissä maissa. Suurempi äh, määrä äh, antajamaita siis. Mutta EU ja jäsenvaltiot sanoneet, että he sitoutuvat tukitasoon. 56 prosenttia jo nyt ilmastorahoituksesta. ihan viime vuosina 4,7 miljardia euroa julkista rahaa. Me olemme ilmastorahoituksen suurin antaja. Ja olemme sitoutuneet siihen, että kasvatetaan tukitasoa. Ja kuten Saks, Ranska, UK ovat tehneet olennaisia sitoumuksia nostaa tukitasoa tulevaisuudessa. Thank you, Commissioner. Now we can start with this. Kiitoksia komission jäsenelle. Nyt sitten toinen kysymyskierros. Ja pyydän puhujaa käyttämään minuutista puolentoista per nuppi. Karl-Heinz Lorenz ensin. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Yhdyn tässä niiden kollegoiden kuoron, jotka teitä jo tässä kehuivat. Ranskan ulkoministerillä oli kokouksessa merkittävä rooli, tämän huomasin. Ja Julbeke ja Metslö, teidän työntekijänne, en halua heitäkään unohtaa. Heillä on yli 20 vuoden kokemus tässä taustalla. Pariisissa onnistuttiin, koska valitsimme uudenlaisen rakenteen. Neuvottelussa toimittiin uudella tavalla ja olen kiitollinen tästä Pariisin päätöksestä. Viittavalle 12 juuri joulun alla. En nyt enää lähde esittämään liian hankalia kysymyksiä, kyllä niihin vastauksia saadaan, mutta haluan sanoa erään asian. Kuulin, että ei pidä tässä liian nopeasti ratifioida, se olisi väärin. No, peräänkuuluttaisin komission jäseneltä sitä, että tässä todella katsotaan, että jäsenvaltiot lähtevät täytäntöön panemaan kaikkea. Muuten ongelmia tulee. Eli Odotan teiltä paljon ja toivotan teille onnea ja menestystä, hyvää terveyttä ja rauhallista joulujuhlaa. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi Sanjo. Puheenjohtaja, komission jäsen kollegat, vielä kerran onnittelut näistä onnistuneista toimista COP21 kaksiviikkoisen aikana, jotta päästiin sopimuksen Teistä on tullut Pariisin sopimukseen sankari, pohjoisranskalaisia opiskelijoita oli läsnä, ja nämä opiskelijat halusivat nähdä ilmielävänä komission jäsen Kanjeten, ja minä kyllä vastasin tähän pyyntöön sitten myöntävästi. Tämä mietintö, jonka kirjoitin ja jonka parlamentti hyväksyi joita viikkoja sitten suurella enemmistöllä, on kunnianhimoisempi kuin komission kanta tai neuvoston kanta, mutta samaan aikaan monet ehdotuksistamme on otettu huomioon Pariisin sopimuksessa. Te puhuitte siitä, että te haluatte jatkaa työtä meidän parlamentaarikkojen kanssa, ja olen sitä mieltä, että on kolme asiaa, jotka mahdollistavat tämän työn jatkumisen. Ensinnäkin tietty määrä tarkkailijoita, kansalaisjärjestöt mukaan lukien, niin ovat hieman epäileväisiä näiden saavutettavien tavoitteiden kanssa ja siitä, että näitä tullaan tarkistamaan 2020-2025. Ja YK on raportti 2028, niin eikö tämä COP22 Marrakeshissa tosi vanha täytäntöön, ottaen huomioon kaikki nämä kansalliset panokset siten, että voidaan vahvistaa tämä 1,5 asteen lämpenemistavoite maailmanlaajuisesti. Sitten sadan miljardin vihreä rahasto. Voisitteko te täsmentää meille tätä taloudellista mekanismia, joka halutaan panna täytäntöön EU-tasolla. Ja sitten ihan muutamalla sanalla tämä talousparadigman muutos, puhuttiin näistä fossiilisten energialähteiden tuista, niin tulevina vuosina meidän tulee vahvasti kehittää kiertotaloutta eteenpäin, taistella ruokahävikkiä vastaan, viedä eteenpäin uusiutuvien energialähteiden käyttöä, energiatehokkuutta, kestävää maataloutta. Joten voisitteko te kertoa meille, mitkä ovat kiertotalouden ohella nämä hankkeet, joita teillä on tai joita te haluatte viedä eteenpäin tulevana vuonna näiden asioiden tiimoilta? Thank you very much. Mr. Faria. Kiitos. Sitten Faria. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhor comissário Canhete. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Huomenta komission jäsen. Onnittelut työstänne COP21-kokouksessa ja kiitos tuestanne parlamentin valtuuskunnalle. Komission jäsen, kuten kollegani, ovat jo sanoneet, että ilma- ja meriliikenne suljettiin pois Pariisin sopimuksesta, täytettiin sen ulkopuolelle huolimatta parlamentin ja teidän painostuksestanne. Tiedämme, että ja IMO ei ollut yhteistyöhaluinen ja kysyin heidän edustajaltaan, joka oli paikalla, monta kysymystä. Ja hän oli hieman epämukavassa tilanteessa, enkä sanonut siitä mitään irti, mutta komission jäsen, mikä on EUn kanta suhteessa että pitää rajoittaa päästöjä siltä osin. Olisiko mahdollista lisätä merisektori tähän EUn päästökauppajärjestelmän oli tarkastelu toiseksi, eikö se olisi parempi asettaa vero CO2 päästölle per tonni Euroopan satamissa. Tämä voisi johtaa kompensaation rahaston, jota johtaisi komissio. Ja laivaliikennetoimijat ja nämä toimijat, operoijat voisivat käyttää tätä sitten investoidakseen puhtaisiin teknologioihin, siinä ehdotus. Tai samaan aiheeseen liittyen komission jäsen, eikö olisi parempi, että sallitaan, että toimijat voivat valita kahden järjestelmän välillä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Affronte seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi kommentti ja kaksi lyhyttä kysymystä. Kommenttina sanoisin, että koko tässä sopimustekstissä puhutaan uusiutuvista ainoastaan kerran, kun puhutaan Afrikan kestävästä kehityksestä, fossiilinen petro, öljy, hiilen poisto. Kaikki nämä sanat ovat hävinneet täältä täysin kuin tuhkatuulen. Meillä on tavoitteita, mutta ei mustaa valkoisella minkälaista strategiaa, jonka kautta tavoitteisiin päästäisiin. Ja te sanoitte, ja olen tästä yhtä mieltä, että koska samassa neuvottelupöydässä oli 196 maata, on hienoa, että sopimukseen päästiin. Kaikki saatiin mukaan neuvotteluihin, mutta tämän kaltaisessa neuvotteluissa on saatava, saatava aikaan kompromissi, joka ei koskaan voi täyttää kaikkia tavoitteita. Ja tässä rimaa todella laskettiin. Sopimuksen olisi pitänyt olla kunnianhimoisempi. Kaksi kysymystä. Hiilen poistamisen tilalla tässä puhutaan pikemminkin hiilen taltainotosta, hiilidioksidin taltainotosta, jota pelkästään metsät eivät tee, olisipa näin, vaan tässä kehitetään hiilen varastointia ottoa teknologian keinoin. Ja kysyin, mikä on EUn politiikka näiden teknologioiden osalta? Tiedämmekö, että tässä mennään eteenpäin vai onko kenties olemassa riskejä, joita emme täysin ottaneet huomioon? Ja sitten toiseksi olette puhuneet, puhunut useasti siitä, että tämä on juridisesti sitova sopimus, mutta en ymmärrä, mitä tapahtuu valtiolle, joka allekirjoittaa sopimuksen, mutta ei sitä kuitenkaan sitten äh, noudata. Eli miten tämä sitovuus näkyy. Kiitoksia seuraavaksi Baltz. Mikrofon. Utólag is föl a kérdést, hogy mi volt az Európai Unió fő célja. Minun on kysyttävä kysymys. Mitkä olivat Pariisin neuvotteluissa EUn päätavoitteet? Halusimmeko me osoittaa, että me olemme ilmastonsuojelussa pioneereja? Niin mielestäni niin tämä ei tulisi olla mikään tavoite, sillä me vastaamme myös suurista osasta päästöjä. Päätavoite oli se, että näemme minkälaisia globaaleja saavutuksia tavoitteita voidaan asettaa, mikäli on sitovia kiinteitä tavoitteita, joita Kiina ja Yhdysvallat asettaa, niin se on hyvä asia. Nyt juhlitaan näitä sitoumuksia, mutta mitä tapahtuu sitten, kun 2000, jos 2016 Yhdysvaltoihin tulee republikaani, enemmistö republikaani presidentti, niin miten sitten nämä sitoumukset, äh, miten näiden sitoumusten käy? Sitten tämä 100 miljardia euroa, jotka annetaan näihin ilmastoinvestointeihin. Kiina ei kuulu tähän kategoriaan. Saavatko, saako Kiina tästä 100 miljardin potista rahaa? Muotoilen toisella tavalla. EUn jäsenenä Unkari olisi investoimassa rahoittamassa Kiinaa, joka on maailman toiseksi suurin talous, joilla on valtavat säästöt ja investointivoimat. Tulisiko meidän tukea siis Kiina? Kiitos sitten Velet. Ah, pardon. <laughs> yeah, you sure? Okay. Thanks very much. Apologies, Alois. Kiitoksia kovasti pahoittelut. Niin, vuoro tulee minun jälkeeni. Niin kiitoksia kovasti komission jäsenet, että tulitte paikalle. Toivottavasti saatte vapaa-aikaa, jota voitte kompensoida kaikkea tuota univajetta, ja muistuttaisin kaikkia myös tästä huomattavasta faktasta, että no, osat ovat kriisoineet teitä voimakkaasti. Viittasitte tähän kuulumiseen vuosi sitten. Monet kriisoivat teitä silloin, niin unohtanut sitä, ja tekään ette ole unohtaneet sitä. Mutta nyt he ovat muuttaneet kantansa ja ovat antaneet lähes tulkoon pyhimyksen aseman, joten ei nyt unohdeta tuota sopimuksen mukaan. No kryptisesti sanottuna sanotaan, että voimme toimia globaalissa päästökauppajärjestelmässä. Tässä on muotoiltu monimutkaisesti, kryptisesti, mutta se on siinä. Se tulee kestämään aikansa, mutta kysymykseni teillä on hyvin konkreettinen. Tuletko ryhtymään aloitteisiin, jotta voidaan saattaa alulle tämä kehitys kohti globaalia päästökauppajärjestelmää, jotta ketään tällaista yhteistyötä, sillä tämä on äärimmäisen tärkeää energiaintensiiviselle teollisuuden alle, jotta vakuutetaan heidät siitä, että todellakin olemme nyt sillä tiellä kohti globaalia pääskauppajärjestelmää. Kiitos. Thank you to you, Mr. Peterle. Kiitos nyt Peterle. Grazie. <laughs> Eh, Kiitos. Pariisissa ei saatu pelkästään sopimusta, vaan nähtiin, että enemmän Eurooppaa tapahtui. Haluaisin komission sen onnitella ja kehua teitä henkilökohtaisesta panoksesta. Sopimus tuo sitoumuksia ja myös toivoa siitä, että asiat muuttuvat. Toimeenpano voi onnistua vain, jos tavoitteet ovat houkuttelevia ja jos niitä tuetaan kattavilla strategioilla. Näin suuria mahdollisuuksia siis tässä kumppanuussopimuksissa, erityisesti suurten maiden kanssa, kuten Intia, Japani ja muutkin. Ja jos sopii, niin mainitsisin vielä Intia. Näyttää, että Intiassa tulee pitkän aikavälin talouskasvua, mikä ei kuitenkaan myötävaikuta tavoitteiden saavuttamiseen ilman kattavaa vihertämistrategiaa Intian taloudelle. Ja jos halutaan välttää Kiinatyyppinen kasvu, niin sitten voimat täytyy yhdistää ja auttaa Intiaa vihertämään talouttaan. Kovin mielelläni osallistuin keskusteluihin Intian valtuuskunnan kanssa. Tapasimme heidät Strasbourgissa Ja mielestäni se, mitä he sanoivat, niin on samansuuntaista kuin teidän keskustelunne. No sitten vielä fossiilisista polttoaineista. Intia todennäköisesti ei lopeta yön yli hiilen käyttöään. Mutta kysymys on, että mitä tekniikkaa he aikovat käyttää? Ja haluan tietää, mitä EU tästä hiiliasiasta on mieltä. Thank you, uh, Chair. Thank you, Commissioner. It's been said. Kiitos. Olen yhtä mieltä, mitä täällä on sanottu, mutta yhdistyneen kuningaskunnan kannalta on hyvä, että on tällaisia esimerkkejä, että EU todellakin pystyy saavuttamaan asioita. Kiitos. Kiitos kaikesta, mitä saavutitte. Mielestäni teitä voi kiittää liikaa. Puhuttiin paljon näistä ulkoisista paineista siitä, että meidän on saatava myös muut maat mukaan ilmastotalkoisiin siten, että on näitä kansallisia panoksia. Mutta mitä suunnitelmia komissiolla on sisäisesti liittyen jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön suhteen siten, että voidaan todellakin saavuttaa tämä puolentoista asteen tavoite? Mitä suunnitelmia komissiolla on, että tähän voidaan puuttua? ja että voidaan vähentää tätä kansallisen lainsäädännön vaikutusta Euroopan unionin sisällä, jotta saavutetaan tämä kunnianhimoinen tavoite. Thank you very much. Kiitos sitten Höytämä. Yes, thank you, Chair, the Commissioner. Kiitos puheenjohtaja ja komission jäsen. Muutama kysymys liittyen maataloussektoriin. Ensimmäinen, missä määrin komissio uskoo että meidän pitää liittyä uusiin käytäntöihin, ottaa uusia innovaatioita teknologioita käyttöön maataloudessa. Muun muassa uudet kasvilajikkeet ja keskittyä enemmän maan laatun, jotta CO2-päästöt saadaan alenemaan, mutta myös, että sopeudutaan ilmastonmuutokseen. Ja missä teistä ovat suurimmat mahdollisuudet maataloussektorille tuossa mielessä? Ja sitten toinen kysymys EU on yksityiskohtaisempi suhteessa maatalouteen sen näissä INDC kansallisissa panoksissa kuin esimerkiksi Yhdysvallat, Kanada ja Australia. Tarkoittaa tämä myös sitä, että EUlla on jo parempi käsitys siitä, millaisia politiikkoja se haluaa viedä eteenpäin, joten kysymykseni kuuluu, että missä määrin ja milloin voimme odottaa uutta sääntelyä maataloudelle ja lisäksi, kuka sitten on tässä ruorissa? Oletteko te, Timmermans vai Phil Hogan? Kiitos. Thank you, Naomi Skill. Kiitos, Halusi Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja, kollegat, hyvä komissaari. Jatkaisin vielä liikennesektorin osallistumisesta. Kovin suurena yllätyksenä ainakaan minulle tämä liikennesektorin laimea into tulla mukaan ilmastoratkaisuihin ei tullut. Mutta sen sijaan olisin kiinnostunut, millä tavalla komissaari Kanjette te aiotte jatkaa keskusteluja liikennekomissaari Bultsin kanssa, neuvoston kanssa ja koko komission sisällä, että liikennesektori saataisiin yhteisiin ilmastotalkoisiin vahvemmin mukaan, koska liikenne on niin iso tekijä, ettei sitä voi jättää huomiotta. Ja jollain tavalla Euroopan pitää pystyä lähtemään viemään tätäkin asiaa eteenpäin. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Osling. Kiitos. Sitten Hoisling. Kiitos. Minäkin puhuisin vielä maatalouden roolista. Maataloudesta ei puhuta mielestäni tarpeeksi tässä sopimuksessa. Komission jäsen, kyllähän maataloudella on merkittävä rooli ilmastokasvien tuottamisessa. Tässä ei ole niinkään ähm, siitä, minkä muotoista maataloutta harjoitetaan. No, tässä on hieman liberaaleista Maatalous on muodostumassa ilma, tai on muodostunut ilmaston kannalta haitalliseksi, jos ajattelemme karvonkasvatusta ja siitä tulevaa metaani, kaasupäästöjä. Tai jos tuomme noin 22 miljoonaa hehtaaria soijaa Yhdysvalloista, tämäkin edesauttaa sitä, että maataloutta ei harjoiteta kestävällä tavalla. Me menemme täällä pikemminkin maatalousteolliseen suuntaan, emme kestävään suuntaan. Luomuviljelyssä pitää toimia niin, että humuskerros äh, varastoi hiilidioksidia. Te tiedätte tästä varmasti jotakin. Olette toiminut ministerinä tällä alalla. EU pitää edistää kestävämpiä maatalousmenettelyitä niin, että voidaan vähentää haitallisia kasvupäästöjä, ei lisätä niitä. Sitten toinen kysymys liittyy biopolttoaineisiin. Tässäkin on puhuttava rehellisesti sanottava, että ne eivät varmastikaan tule heti korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Ja jos niitä tuotetaan väärällä tavalla, haluttu lopputulos voi olla täysin päinvastainen. Eli tässäkin pitäisi toimia kestävällä tavalla. Thank you very much, Miss. Kiitos sitten Evi. Kiitoksia. Olen yhtä mieltä pitkälti kollega Hoislingin kanssa. Toivottavasti komission voi vastata näihin kysymyksiin. Itse haluaisin kuitenkin keskittyä ETS-kysymyksiin, päästökauppajärjestelmään ja eri instrumentteihin, joita markkinoilla on ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Cap and trade ja muut välineet, ovatko ne tehokkaita? Me puhumme täällä mahdollisesta järjestelmästä kansainvälisesti niin, että tässä voitaisiin vaihtaa kiinteitä tehokkaammalla tavalla. Ja on katsottava rakenteellisia investointeja, joita on tehtävä, jotta päästöjä voidaan vähentää. Takapainotteisuus ja markkinavakausvaranto tuovat jäädä tässä huomiota. Eli ETS järjestelmän tehokkuutta, katsotaanko sitä ja onko mahdollista käydä avointa keskustelua kaikkien sidosryhmien kanssa ja katsoa, olisiko järjestelmälle vaihtoehtoja, jota todella voitaisiin pureutua päästökysymyksiin. Kiitoksia, Gardini. Kiitoksia. Halusin onnitella komission ja sen tähän tekemästään työstä. Olen hieman huolissani suuntauksesta, joka valiokunnassa vallitsee monissa kysymyksissä. Usein halutaan tavallaan lähteä keskusteluissa nollaruudusta, aivan kuin täällä ei olisi jo vuosia keskusteltu kysymyksistä. Kyllä täällä on tehty työtä aikaisemminkin, mutta usein halutaan jättää huomiota jo aiempi työ. Tämä on aika lapsellinen lähestymistapa. Ja olen huolissani siitä, miten täällä pakotetaan oikeastaan lähtemään aina alusta, lähtöruudusta. On nähty paljon vaiva, vaivaa, jotta 28 jäsenvaltiota pääsisivät sopimukseen ja kopissa 196 mutta sitten ei kuitenkaan luoteta siihen, mitä on jo tehty, vaan halutaan aloittaa alusta. Ja näin keskustelut jatkuvat jatkumista, eikä eteenpäin päästä askeltakaan. Halusin jälleen esittää pyynnön komission jäsenelle siitä, että hän pitäisi meidät ajantasalla sitoumuksista, joita eri jäsenvaltiot ovat esittäneet. Ja kysyisin, miten aiotte valvoa sitä, että sitoumuksista myös pidetään kiinni. Itse olen huolissani siitä, että jos tyydymme tähän Pariisin onnistumiseen, niin kuten täälläkin on kuultu, niin voi käydä niin, että Eurooppa, joka on jo tehnyt paljon, toimisi vielä entistä tiukemminkin. Ja jos jäämme tässä yksin, toimimme liikaa, olemme yksin johtoasemassa, otamme kaksi, kolme, neljä askelta eteenpäin, mutta ei sen enempää. Eli Eurooppa voi kyllä olla johtavassa asemassa, mutta myös muut on saatava tähän mukaan ja toimia niin, että esimerkiksi teollisuus ei lähde täältä muualle. Kiitoksia. Nyt Paulucci. Kiitoksia puheenjohtaja. Hankalana hetkenä Euroopalle Pariisin lopputulos osoitti, että Eurooppa, jos se on yhtenäinen, se voi olla merkittävässä roolissa maailmassa. Monien epäonnistumisten jälkeen nyt päästiin vihdoin eteenpäin ja tämä on myös meidän ansiotamme. Nyt emme saa kuitenkaan lopettaa töitä, vaan nyt tarvitaan todellista toimintaa. On siirryttävä sanoista tekoihin. Kolme lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin palaan siihen, mistä jo lähdin Pariisissa. Teimme yhteistyötä parlamenttineuvosto ja komissio ja sanoisin, että tämä tiimityö ja entistä tiiviimpi väli ja suhde komission ja parlamentin toiminnassa, se, siitä tulisi tulla jatkossakin toiminnan malli. Ja toiseksi, uskotteko, että parisin jälkeen, jotta sitoumuksiin päästään, jotta todella ollaan kunnianhimoisia, niin eikö olisi välttämätöntä tehostaa sellaisia lainsäädäntöhankkeita, jotka riippuvat parlamentista ja komissiosta. Ja kolmanneksi, miten uskotte, että komissio voisi helpottaa jäsenvaltioita pääsemään näissä sitoumuksissa eteenpäin? Kiitoksia seuraavaksi Selimovic. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, että tulitte. Vaikkakin haluaisin onnitella teitä sopimuksesta, niin minulla on vähän vaikeita kysymyksiä. Ajattujen kansallisten äh, sitoumusten mukaan mennään noin 2,7 tai 3 asteen lämpenemistä kohti. Jos halutaan päästä puolentoista asteeseen, niin tarvitaan radikaalia muutosta ja lisäponnistukset ovat myös hyvin kysytty. Ensimmäinen kysymys. Kenen odotatte täsmälleen ottaen menevän pidemmälle? minkä maiden pyrit, oletatte tekemään tämän lisäponnistuksen? vapaaehtoisesti. Toinen kysymys teille koskee tätä pidemmälle menemistä. Että saadaan investoinnit liikkeelle, että saadaan rohkaistua investoijia investoimaan ilmastoystävällisiin tekniikoihin. Mutta ongelmani siinä on, että investoijat eivät ole sokeita. He kyllä näkevät, että sillä aikaa kun puhuimme puolesta toista asteesta, niin Saksassa hiilenkäyttö lisääntyy. Nord Stream 2 avataan. Itse asiassa Espanja ja Ranska eivät voi sopia aurinkoenergian siirrosta ja niin edelleen. Eli miten ajattelette, että miten nämä viestit vaikuttavat investoijien haluun investoida ilmastonmuutosystävälliseen tekniikkaan, jotta puolentoista asteen tavoite saavutettaisiin? Kiitos. Thank you very much. Mr. Jessica. Kiitos sitten Jessica. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Kommissar Kanjette. Auch von meiner Seite. Kiitos Kanjette, kiitos minunkin puoleltani ja onnen toivotukset. Ei joka päivä 196 maata saa sopimusta aikaan. Kyse on kuitenkin toimeenpanosta ja tänään on usein otteeseen kuultu, että meillä on oikeudellisesti sitova sopimus, mutta senkin on heikkoutensa ja heikkouksistakin täytyy puhua Kansalliset sitoumukset päästövähennyksiin eivät ole vertailtavissa olevia, koska ei ole yhtenäisiä standardeja. Tässä täytyy nyt tarkastella, että miltä perustalta ylipäänsä nämä päästösitoumukset voivat olla vertailtavissa. Tarvitaan avoimuutta, se on hyvin tärkeää kilpailukyvyn kannalta. Toisaalta on selkeää, että tässä puhutaan aina ilmastonsuojelusta ja äh, päästörajoitustavoitteesta, mutta 2020 mennessä on tavoite, että teollisuusosuus on 20 prosenttia arvoketun ja Siinäkin komissiossa on asiasta vastaava Bienkowska ja kävi kysymys vuoden loppuun. Miten Bienkowskan kanssa yhteistyö konkreettisessa mielessä sujuu? Miss Suita. Suita. <laughs> Hvala miepo. lijepo. Želim Kiitoksia kovasti. Haluan onnitella herra Jeteä hänen työstään Pariisissa ja sitä ennen. Olisiksi myös hyvin tyytyväinen iloinen siitä, että ilmastodiplomaatia on alkanut toimia. Ulkosuhdehallinto, sillä on edessään paljon työtä. Sopimus tulee astumaan voimaan, kun sen on ratifioinut 50 prosenttia niistä, jotka ovat vastuussa 50 prosentista päästöjä. Sopimus on oikeudellisesti sitova ja viiden vuoden välein järjestetään tämä uudelleen tarkasteluprosessi. Mutta haluaisin esittää seuraavat kysymykset, jotka muutkin kollegat ovat esittäneet. Mitä sanktioita astetaan valtioille ja yrityksille, jotka eivät täytä velvoitteitaan? Tämä kysymys kiinnostaa monia meitä. Voitteko vastata siihen? millä tavoin Euroopan komissio seuraa sopimuksen täytäntöpanoa. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitos. Sitten McGuinness. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen, että olette täällä. Onnittelut tähän asti saavutetusta. Maatalouden kannalta on esitetty kaksi eriävää näkemystä. On tämä innovaatio ja sitten pikemminkin luomu lähestymistapa. Mitä mieltä te olette tästä maatalouden osallistumisesta näihin talkoisiin? Myös elintarviketurvallisuus on otettava huomioon, se mainitaan tässä sopimuksessa. Kuinka paljon komissiossa te keskustelette Hoganin ja muiden kanssa liittyen siihen, mihin suuntaan YMPtä ollaan viemässä? nykyiseen uudistettu versioon ilmastopolitiikka on otettu jo huomioon, mutta mitkä ovat tulevaisuuden näkymät parisen jälkeen? Kiitos. No niin, hyvä komission jäsen. Kysymyksiä on tässä koko joukko, olkaa hyvä. The questions are not long. They are... Ongelma on, että kysymykset ovat vai- pitkiä vaan vaikeita. No, se tässä on ongelmana. Mutta ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia teitä puheenvuoroistanne ja sanoisin, että Ranskan puheenjohtajavaltio on tehnyt loistavaa työtä ennustaan Laurent Fabius tiimissä, mutta myös presidentti Hollandin ryhmä ja tiimi. Teimme loistavaa yhteistyötä. He kuuntelivat kaikkia. Prosessi oli avoin. Tästä syystä onnistuttiin saavuttamaan näin kunnianhimoinen sopimus. Toisaalta Florence, herra äh, Florence sanoi jotakin, mistä on hyvin surullinen, että unohdin sen loistava työ, jota kaksi tiimiä tekevät Luxemburgin puheenjohtajavaltio ja DG ilmastopääosasto komissiossa. Olen itse ollut monissa monissa tiimeissä mukana, mutta ikinä olen nähnyt, että ihmiset ovat olleet näin sitoutuneita niin kuin ne, joita johdin Pariisissa. Se neuvottelut päättyivät aamu kuudelta viideltä, ja kun palasimme kahdeksalta, niin päivän raportti oli tehty, laadittu ja se oli loistava. Se oli hyvin selkeä, ja he katsoivat kaikki osa-alueet, että he tekivät erinomaista työtä. Heidän kykynsä tukea meitä oli mahtava. Jopa viestintäpuolen työkomissiossa oli hyvä sillä yleensä mitä tehdään politiikassa, no puhun tässä oman maan tilanteesta, tehtiin paljon asioita, mutta pystytty viestimään siitä, mitä tehtiin. Ja politiikassa on myös hyvin tärkeää viestiä siitä, mitä tekee, jotta kansalaiset ymmärtävät, mitä tapahtuu ja kuka on vastuussa mistä. Kyllä, täällä mainittiin ratifiointikysymykset, komissio ei ole kiireessä, jäsenvaltiossa, niin se prosessi ja uskokseni sitten tulee käymään eri keskusteluja kansallisissa parlamenteissa, sillä tämä pitää ratifioida kansallisissa parlamenteissa. Sitten se tulee Euroopan parlamenttiin ratifioitavaksi. Mutta sanonpa teille jotakin. Kioton protokollan Dohan tarkistusta ei ole vielä ratifioitu kaikissa jäsenvaltioissa. Emme ole onnistuneet tänne Pariisia tekemään niin, että olisi täysin ratifiointi Kioton pöytäkirjalle johtuen EUn sisäisistä ongelmista tietyissä jäsenvaltioissa. Osassa on poliittisia vaikeuksia tai hidasta prosessia, mutta oletan, että pystymme ratifioimaan Kioton. Siinä on kiire. Muilta osin pystymme keskustelemaan vielä lisää nopeudesta ja varista. Van puhui tässä näistä vaikeuksista sopimuksessa. On siis pitkän aikavälin sopimuksia ja ihmiset, jotka hyötyvät niistä, ja seuraavat sukupolvet, kuten nämä opiskelijat täällä, emme me. Ilmastonmuutoksen torjunta on meidän kaikkien ongelma ja pyrimme säilyttämään maapallon tuleville sukupolville. Senpä takia tässä ei ole samanlaista kiireellisyyttä. Jos verrataan kansalliseen tilanteeseen, ongelma pitää ratkaista huomenna. Tässä ratkaistaan ilmaston lämpenemisongelma. Niin, ja tuen täysin sitä, että tehdään yhteistyötä Euroopan parlamentti, neuvosto, komissio ja myös kansalaisjärjestöt. Nekin ovat hyvin tärkeitä. Se pitäisi olla tapa, sillä se on toiminut. Sitten uudelleen tarkastelu. Pitäisi sanoa, että on paljon tilannekatsaprosesseja. Ensimmäinen liittyy siihen, että kun tutkitaan sitä, mitä seurauksia parisopimuksella on Euroopan neuvostossa maaliskuussa. Se on ensimmäinen tilanne, johon pitää pohtia, että missä me olemme, missä on muu maailma, mitä tulee olemaan ja niin edelleen. Hyvin tärkeä päivä ja vuosi 2018, silloin tämä globaali tilannekatsaus, silloin pitää katsoa, että mikä on meidän tilanteemme ja politiikkojemme tilanne, miten ne kehittyvät, miten ne pitää vain täytäntöön jatkossa, se liittyy sisäiseen analyysiin, mutta 2018 siis pitää katsoa, että missä, mikä tilanne on koko maailmassa. Tärkein asia on tietää, että lämpötila nousee 84,7 astetta, jos tilanne jatkuu niin kuin nyt. Jos kaikki maat ovat tässä mukana, kaikki 187, niin ilmastolämpöinen tulee lämpenemään noin 4 astetta keskimäärin Eli emme nyt ole menossa oikealle tielle. Pitää siis pohtia tilannetta globaalisti 2018, miten tätä, näitä tavoitteita voidaan nostaa. Ennen tuota vuotta pitää saada, miten meidän politiikkamme, miten niitä on sovellettu, miten jäsenvaltiot voivat täytäntöön näitä kompromisseja ja 2020 tavoitteita ja miten muu maailma pärjää. Sitten oli kysymys herra Barniolta liittyen ilmastorahoitukseen ja vihreän ilmastorahaston. Kyllä, meidän pitää saada 100 miljardia, mutta sitten tämä vihreä ilmastorahasto, joka on rajoitetumpi, mutta toimivampi. Kun puhutaan 100 miljardista, niin pitää ottaa huomioon lisätuki, joka on jäsenvaltioilta. Jokaisella jäsenvaltiolla on oma politiikkansa, komissiollakin on oma ilmastopolitiikkansa, ja yksi hyvistä asioista on se, että ne, niitä koordinoidaan paremmin, koska pitää tukea näitä sopeutumistoimia enemmän kuin hillitsemistoimia julkisin tuin. Tällä hetkellä saadaan paljon tukea hillitsemistoimille. Tuetaan uusiutuvia ja muuta, mutta tehdään vähemmän sopeutumistoimien suhtaan. Sitä pitää pohtia uudelleen vihreä ilmastorahasto ja tämä Global Environment-väline tulevat palvelemaan pari sopimusta ja vähiten kehittyneitä maita Lisäksi voimme käyttää tätä sopeutumisrahastoa, joka on perustu kieltopöytäkirjan myötä, jota meillä on paljon rahoitusvälineitä, mutta meidän pitää koordina paremmin tapaa ja paremmin niitä täytäntöön ja tehdä se älykkäämmin. On niitä, jotka ovat riippuvaisia komissiosta, niitä, jotka ovat riippuvaisia jäsenvaltiosta tässä kohtaa. On tilaa parannukselle, koska tässä tilannekatsausprosessissa tarkastellaan sopeutumista ja hillitsemistä, mutta myös rahoitusta. Viiden vuoden välein siis pitää raportoida rahoituksesta ja kaikki valtiot ovat saaneet rahaa, niiden pitää raportoida siitä, miten paljon he ovat saaneet ja mitä he ovat panneet täytäntöön näillä rahoilla, joten lisää avoimuutta tulemaan tällä osa-alueella. Niin sitten oli muita kysymyksiä liittyen liikenteeseen. Ja tässä on hyvin selvä, että nämä sektorit, joita ei ole katettu, johtuvat niin ominaispiirteistä, sillä voidaan tehdä uusiutuvien ensimmäinen tavoitteita ja energiatehokkuustavoitteita tai muita metsätaloustavoitteita, mutta liikennealalla tilanne on paljon monimutkaisempi. Tähän pitää puuttua monenvälisesti. Tällä hetkellä ne vastaavat 1,5 prosentista globaaleista päästöistä. Mutta kun vähemmän päästöjä kaikilla muilla sektoreilla, niin jos kaikki nämä INDC, jotka ovat nyt pöydällä, otetaan käyttöön, niin vuonna 2050 kansainvälinen ilmailu- ja meriliikenne vastaa noin 33 prosentista kaikista päästöistä, joten se tulee olemaan hyvin tärkeää tulosuuden kannalta, joten Näihin päästöihin pitää puuttua. Ja kyllä, myös ilman selviä viittauksia. Tässä on tehty lisää, kun me sovittiin Pariisissa, jos ajatellaan tätä 1,5 asteen tavoitetta kaikilla sektorilla, kaikissa maissa. Pitää tehdä kaikkensa, jotta toimitaan reilusti. 2060 tulemaan avainrooli näille sektoreille. Ja meidän pitää osoittaa johtajuutta ikaossa ja IMOssa. Joku kysyi minulta tänään, mikä, millaista yhteistyötä minulla oli komissiaisen Bulkin kanssa. No, me tapasimme juuri ennen kuin tulin tänne, koordinoimme ilmasto- ja liikennekysymyksiä työssämme ikaossa. Ja olemme keskustelleet siitä, että meidän pitäisi tehdä diplomaattisia kädennojennuksia tätä Etelä-Afrikan, Kiinan ja Brasilian kanssa, Saudi-Arabian kanssa ja myös kehittyvien maiden kanssa. Ja meidän pitää rakentaa alliansseja ennen kuin menemme Montrealiin. IKA on hyvin tärkeä. Sillä on hyvin ominaispiirteinen hallintojärjestelmä. Se, se oli yhtä avoin kuin ehkä muissa. Sitten, mistä olen puhunut myös Kulkin kanssa, on, että pitää sitouttaa parlamentti läheisesti tähän, sillä se on äärimmäisen tärkeää. Siis 33 prosenttia globaalista päästöistä, jos emme tee mitään on 2050 liikennesektori, joten on suurta tarvetta saada parlamentti tähän paremmin mukaan ja tiedottaa sitä kaikissa prosessin vaiheissa ja pitää hyvät käytänteet mukana. Sitten sitten jotain kysymyksiä oli liittyen strategioihin. Niin, strategioita tarvitaan. Jos katsotaan tätä sopimusta, meillä on sopimus ja sitten on kaikki INDC-panokset, jotka on sijoitettu valtioiden toimesta. Joka INDC, jokainen INDC on kansallinen strategia, jos katsotaan mitä tapahtuu. 40 prosenttia INDCistä liittyy uusiutuviin, 30 prosenttia liittyy energiatehokkuuteen myös. Moniin liittyy metsänhoito, joten jokaisella valtiolla on eri strategia, sillä jokaisella valtiolla on eri ongelma. Jos elää Marshall-saarilla, niin strategia on, että käytetään mahdollisimman paljon uusiutuvia. Muissa maissa on eri strategioita sitten. Ja yksi asia, jota pyrimme viemään eteenpäin, on, että varmistetaan ensinnäkin, että me EU-ssa panemme ensin tätä oman lainsäädäntömme. Sillä halutaan nostaa kunnianhimon tasoa. No, jotta tämä onnistuu, niin tarvitaan uusia tavoitteita. Ja yksi asia, mikä nyt huomataan, että on tiettyjä maita, jotka ovat saavuttaa tavoitteitaan ja muita, jotka ovat panneet täytäntöön lainsäädäntöä, joten ensimmäinen asia on panna täytäntöön kaikki eu lainsäädäntöä Jopa nämä epämiellyttävimmät toimet, eli viedä heitä tuomioistuimen eteen, jos se on tarpeen. Sitten mitä tapahtuu, jos valtiot eivät täydä sitoumuksia? No ensinnäkin meidän pitää panna oma talomme kuntoon. Kansainvälisellä tasolla, no jos ajatellaan Kiotoa, meillä on sitovat toimet ja sanktiot, vain 38 valtiota ratifioi Kioton ja niistä 28 kului EU-hun. ja sitten muita maita, jotka ovat samantyyppisessä tilanteessa. Mutta tässä toimintatapamme samoin kuin muissa kansainvälisissä niin avoimuus, vastuuvelvollisuus ja ne muissa eivät liity rankkaisemiseen, vaan siinä pyritään tunnistamaan se, että kun valtiot eivät ole oikealla tiellä ja sitten he pyydetään siirtymään kohti oikeita tavoitteita. Ei ole siis sanktioita mutta on paljon vaatimuksia ja prosesseja, joihin liittyvät tekniset tarkastukset muun muassa ja tällainen täytäntöönpanokomitea, jotka pyrkivät auttamaan sitten näitä toimijoita, jotka eivät ole täyttämässä tavoitteitaan. Yhdessä he keskittyvät sen teknisiin ja poliittisiin aspekteihin näissä kysymyksissä. Meillä on tämä globaali tilannekatsaus, ja ei pitäisi aliarvioida tämän prosessin poliittista luetta, joka otettiin Pariisissa, sillä epäonnistuminen tulee aiheuttamaan poliittisia vaikutuksia kansallisesti, joita ei pidä aliarvioida. Sillä kun päästään vauhtinen valtioita, jotka täyttävät kansalliset panokset, osat taas eivät, mutta paljon painostusta tulee olemaan sillä tässä on universaali suuntaus meneillään kohti puhtaampaa ilmaa ja kansalaisten hyvinvointia. Katsokaa, mitä tapahtuu Kiinassa. Kiina on sitoutunut siihen, että ennen 2030 mennessä tilanne paranee, mutta saasteongelma siellä on sellainen, että sen on pakko vähentää päästöjä paljon nopeammin. Jopa siis sisäinen tilanne kaupungeissa on kauhea, joten olen hyvin varma, että vaikka sopimus ei absoluuttisesti ole oikeasti sitovan, niin kuitenkin siellä on paljon asioita, jotka kannustavat kohti oikeaa suuntaa. Meillä on uusi järjestelmä, joka on paljon kunnianhimoisempi kuin Kioton. Me olemme siinä hyvin kunnianhimoisempi, mutta muu maailma ei seurannut meitä, joten tarvitaan yhtäläiset toimintaedellytykset, joissa kaikilla on yhtäläiset kunnianhimon tasot. Sitten oli kysymyksiä liittyen teollisuuteen, ja siihen, miten käsittelemme tätä päästökäyppäjärjestelmämme globaalilla tavalla. Yksi hyvistä asioista, mitä olemme huomanneet, on, että on globaalia suuntata kohta hiilimarkkinoita. Tilanne on se, että Kiina tulee kehittämään globaalia markkinoita. Ja suurin osa USAsta menossa samaan suuntaan. Korea myös ja muut maat myös pohtivat tällaista päästökauppajärjestelmää ja globaaleja hiilimarkkinoita. Tämä on hyvä asia. Sveitsi ja EU tulevat olemaan myös läheisessä yhteistyössä. Meidän pitää liikittää markkinamme tulevaisuudessa, joten minusta tämä on hyvä tapa mennä eteenpäin. Sillä hiilivero on yksi mekanismi, mutta siihen liittyy monia ongelmia, Tarvitaan oikeanlaiset laskelmat, jotta CO2-päästöt saadaan laskettua oikealla tavalla. Se voi olla myös VTOssa paljon ongelmia. Tai hiilimarkkinat. Olemme tehneet paljon virheitä aikaisemmin, mutta olemme korjanneet hiilimarkkinatoimintaa. Ja nyt parlamentilla on vastuunsa viedä asiaa eteenpäin. Sillä jos meillä on globaalit hiilimarkkinat, niin sitten meillä on globaalisti yhtäläiset toimintaedellytykset. Nyt meillä pitää olla omat hiilivuotosanokset, jotka pitää tehdä tavoitteiden mukaiseksi, jotta tämä 20 prosenttia tavoite saadaan saavutettua. Minulta on kysytty yhteistyöstä Bienkowskan kanssa. Se on loistavaa, minulla ei ole mitään ongelmia minkään komission jäsenen kanssa. Ja tässä kollegiossa on paljon yhteistyötä ja Setkovic koordinoi tiettyjä hankkeita, teemme yhteistyötä ja me tehdä yhteistyötä. Ja tässä kehyksessä, jota on kysytty myös maataloudesta, maatalous, kuten kuvittelette, teen läheistä yhteistyötä Hoganin kanssa. Sillä pitää tarkastella, mikä on agriku- maatalouden rooli muun muassa LULUCFssä. Meidän pitäisi päästä Hoganin kanssa sopimukseen ennen kuin mennään kollegioon ja päästään sopimukseen jäsenvaltioiden kesken. Se mitä tehdään nyt on, että pohditaan, mitkä ovat muun mm. muassa hiilinielujen ja metsien rooli. Ja minulta on myös kysytty, mitä tapahtuu innovaation kanssa, miten voimme tukea horisontti 2020 avulla ja innovaatiorahastojen avulla maataloutta esimerkiksi Irlannissa ja Uudessa Seelannissa on paljon innovaatioita liittyen päästöjen vähennykseen maataloussektorilla. Näitä tietoja voitaisiin jakaa muidenkin maiden kanssa, että tulevaisuudessa, kun sovitaan YMPstä, niin, niin totta kai pitää ottaa ilmastotoimet huomioon. Tämä katsoo, miten sovitamme yhteen elintarviketurvallisuuden, sillä maailmassa on paljon haasteita. Yksi niistä on, miten ruokkia yhä enemmän ihmisiä. Ruokaturva on yksi asia myös EU:ssa, mutta myös muualla maailmassa, sillä me olemme ruoan viejiä. Ja sitten ilmastotoimet. Joten olen melko valma, että tulevaisuudessa YMP se tulee keskustelemaan pian ja myös ilmastotoimista YMPssä. On tärkeää puuttua niihin älykkäällä tavalla. Sitten kysymyksiä liittyy se, mitä tapahtuu kansallisen lainsäädännön ja INDCiden suhteessa, mitä teemme nyt on, että tarkastelemme, että ovatko valtiot panemassa täytäntöön näitä sääntöjä direktiivin mukaan. Energiatehokkuudessa on eniten ongelmia ja uusiutuvissa myös. questions, um, um, Sitten oli vielä kysymyksiä Intiaan liittyen. Intia on hyvin tärkeä kumppani Intia kehittyy valtavaa vauhtia. He varmasti haluavat käyttää hiiltä, mutta samaan aikaan he ovat käyttää uusiutuvia. Presidentti Modilla on kunnianhimoisia tavoitteita energiatehokkuuteen liittyen. He pyytävät teknistä tukea. Voimme parantaa muun muassa hiilen polttamista, ottaa heitä näissä kysymyksissä, jotta palamisprosessi paranee Intiassa. On yksi tekniikka, josta on puhuttu, liittyy tähän hiilinieluun, hiilen sidontaan. Teknisesti katsottuna tekniikka on olemassa. Tiedämme, miten erotella CO2 ja miten panna sitä maahan. Ongelma ei ole tällä hetkellä taloudellinen. Ja pitää pohtia sitä, että minne sijoitetaan tämä CO2 sen jälkeen kun, no, minne, että minne se varastoidaan. Mutta 1,5 tavoite riippuu siitä, että miten onnistumme sitomaan hiiltä ja sesimoteknologioita. Meillä on ollut ongelmia muun muassa Britanniassa. Se ei ole hyvä uutinen, mutta meidän pitää tukea heitä ja tehdä yhteistyötä kaikkien maailman maiden kanssa, muun muassa Kanada, Australia, Kiina. Pitää tehdä läheistä teknistä yhteistyötä. Sitten oli vielä kysymys. Well, on, on the other side, what's happening with the and disease and the signal? Toisaalta mitä tapahtuu INDCiden suhteen ja investointisignaalin suhteen nähdään, mitä näissä panoksissa tapahtuu ja olette lukeneet kansallisen energiajärjestön raportit vain nämä nykypanokset, no ne eivät riitä tähän kahteen asteeseen. Kiertotalous on tässä tärkeässä roolissa, uusiutuvien energiatehokkuuden kehittäminen on myös tärkeää. investointeja tarvitaan valtavasti, jos ajatellaan näitä nykyisiä sitoumuksia 27 valtiota, mitä ne ovat tehneet. Se on yli 33 triljoonaa dollaria niistä 8 miljardia liittyy energiatehokkuuteen, 5 miljardia liittyy uusiutuviin, että nämä ovat signaalit markkinoille. Signaaleja on. YK on 127 valtiota, jotka sanovat, että me tulemme tekemään näin energiapalettimme suhteen valtavia mahdollisuuksia EUlle olla johtoasemassa ja siksi haluamme muuttaa kahta direktiiviä energiatehokkuus ja uusiutuva direktiivi, jotta pyritään jatkamaan tuota johtoasemaa uskoakseni. Olen kutakuinkin vastannut useampiin ei, vaan yksi vielä liittyen maatalouteen. Niin, tuona aikana minun vastuunani oli kehitellä noita biopolttoainekysymyksiä. On selvää, että meidän pitää tukea luomutuotantoa maataloudessa – oli ministerinä Espanjassa, silloin saavutettiin miljoona 500 000 hehtaaria, mutta tärkein asia on, että kuluttajat ymmärtävät eron tuotteiden välillä. On tiettyjä markkinoita EUlla, jotka arvostavat luomutuotteita ja muita maita, joissa ero hinnassa ei ole niin suuri, joten meidän tulee selittää, miten se vaikuttaa ilmastotoimiin, terveyteen jos ajatellaan siis näitä maataloustuotteita. Biopolttoaineista, no virheitä on tehty, niitä ei pidä toistaa tulevaisuudessa, mutta tässä on suuri mahdollisuus biopolttoaineille. Ja komissio tulee laatimaan lainsäädäntöä, jotta ei tehdä samoja virheitä. Meillä oli ongelma, nyt on toinen ongelma, jos yritetään ratkaista kaksi ongelmaa, niin pitää varoa, että on lisää ongelmia. Sitten viitattiin markkinamekanismiin ja ongelmiin, joita liittyy päästökauppajärjestelmään. Olemme yrittäneet kovasti parissa saada sopimuksen ja teimme niin Pariisin, Brasilian kanssa, jotta markkinamekanismit olisivat loppusopimuksessa, mutta niissä pitäisi olla lisää vakavuutta, niitä pitäisi käyttää tavalla, jotta ne hyödyntävät hyödyttävät ympäristöä. Ja ettei olisi niin kuin aikaisemmin, että on vain paperilla olevia tavoitteita, eli kehitelkäämme niitä eteenpäin. Tulevissa kopeissa näitä mekanismeja pitää kehitellä, jotta varmistetaan, että on positiivista kehitystä ja että tämä hyödyttää kaikkia pääasiassa ympäristöä. Onnistumme Brasilian kanssa, joku kysyi. Siinä tapahtui ETSn suhteen. Millä on tästä tietoja kyllä? Voin lähettää valiokunnalle tietoja siitä, miten pääsykopajärjestelmä on toiminut ja mitä seurauksia sillä on ollut tähän asti. Joten sitten edustaja Gardini. How, how should we control Gardini kysyi, kuinka valvotaan tätä kompromissia, kun on tämä vertaisarviointijärjestelmä, niin se tuo avoimuutta ja vastuullisuutta globaalilla tasolla. Vaikka tässä nyt ei ketään osoitetakaan sormella, niin tässä kuitenkin tulee painetta julkisen mielipiteen kautta. Ilmastotoimet, uudistuvat energialähkeet, niin ne saavat kyllä taaksensa julkisen tuen. Maailmassa on hyvin vähän maita, joissa julkinen mielipide ei, yleinen mielipide ei tue ilmastotalkoita. No, sanotaan, että kansalaisjärjestöt ovat kyllä asiasta jyvällä, mutta tämä kansallinen politiikka ei kenties ole vielä ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun taistella. Mutta tämä, että otetaan opiksi tämä vertaisarviointi, järjestelmä, niin uskon, että tässä on nämä elementit olevassa siten, että vähennetään päästöjä, että kannustetaan päästöä vähennyksiin. Sidosryhmät liikkuvat nopeammin kuin poliitikot. Siirto kohti puhdasta energiaa on jo tosiasia. Investoinnit ovat jo kasvamaan päin ja energiakriis, talouskriisin aikana tällä alalla luotiin työpaikkoja, joten tämä tulee toivon mukaan liikkumaan nopeammin kuin mitä nämä IEDC liikkuvat. Sitten Genovic kysyi kysymyksen. 3.7-3.8, joo, mikäli ei tehdä mitään, mutta uskon, että tässä ollaan liikkumassa oikeaan suuntaan. Ja nyt on katsottava, kuinka saadaan tämä kunnianhimon taso kahden ja puolentoista asteen välille. Komissio tulee tekemään arvioinnin siitä, miten tämä etenee. Meidän on katsottava, että me toimimme asianmukaisella tavalla ja selkeä, vaan me katsoa, mitä muualla tehdään. Mikäli olen unohtanut jotain, niin voin vastata kielisessä muodossa. Minä annan tietoja siitä, kuinka päästökauppajärjestelmä on toiminut ja mitä tietyllä on tapahtunut. Kiitoksia komission jäsenelle näistä vastauksista. Varmastikin kollegat ovat tyytyväisiä Pariisin ilmastokokouksen tuloksiin. Nyt voinemmekin päättää kokouksen. Seuraava kokouksemme pidetään 14. tammikuuta. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille teille. Kiitos.